Ja siinä tapauksessa, että, neuvottelu, että he ovat poistuneet neuvottelupöydästä. Kiitos. Kiitoksia komission edustajalle. Keskustelu on nyt päättynyt ja siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on Chisisterin mietintö koskien Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa ENISAa. Ensimmäiseksi esittelijän puheenvuoro, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Madam President, uh, Madam Puhemies, hyvä komission jäsenet, kollegat. Tämä mietintö katsoo virastoa, jos se katsoo verkkoja ja tietoturva-asioita. Tämä on nyt 304. yritys, minkä me olemme tehneet täällä pyrkiäksemme määrittelemään roolin ja tehtävät ja tavoitteet teet virastolle. Ja haluaisin kiittää minun varjoesittelijätiimiäni, kollega eileriä hyvin rakentavasta yhteistyöstä tämän mietinnön tekemiseksi. Haluaisin kiittää erityisesti myöskin komission jäsentä hyvin rakentavasta yhteistyöstä tämän ongelman ratkaisemiseksi, että parannetaan viraston tehokkuutta. Ja haluaisin myöskin kiittää Irlannin, Kyproksen, Tanskan, Puolan, Unkarin puheenjohtajamaita, jotka ovat kaikki olleet mukana tässä ja neuvotelleet omalla vuorollaan säännöstöä. Ja haluan todeta hyville kollegoille, että jos katsotte asetuksen määräyksiä tällä hetkellä, niin näette meidän työmme tulokset siinä, mitä me olemme tehneet täällä. Koska me aika suurta määrin uudelleen kirjoittaneet tämän tekstin ja parantaneet minun mielestäni sitä huomattavasti. Näin virasto on paremmassa asemassa ottaakseen huomioon tulevaisuuden tehtävät. Tämä on tärkeä asia, verkko- ja tietoturvallisuus. Ja se on tärkeää että meillä on tehokas eurooppalainen virasto paikan asia hoitamassa. Ja me olemme uudelleen määritelleet toimivaltuudet, tavoitteet, tehtävät, niin kuin totesin. Ja me olemme luoneet hallinto, tason, jossa on myöskin hallitus mukana, joka varmaankin sitä parentaa myöskin viraston hallintoa. Me olemme Hallituksen tehtävät määritelleet uudestaan ja olemme lisänneet myöskin vastuullisuutta hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuullisuutta. He voivat parlamentin eteen ja kertoa asioista, olla vastuullisia. Olemme myöskin luoneet Olafille, tilintarkastustuomioistuimelle määräyksiä, jotta voidaan ottaa myöskin toiminnan vastuullisuus tarkemmin huomioon. Ja hyvin tärkeä asia on se, että olemme erityisesti vaatineet, että virastolla on myöskin oma toimipaikka Kreikan mantereilla, koska varmaan et ehkä tiedä, että Heraklion saarella on tämän, tämä pääpaikka. Se on jotenkin mukava paikka olla töissä, mutta ehkä ei niinkään hyvä matkustuksen ja matkustusyhteyksien suhteen Euroopan suuntaan. Olemme tehneet seitsemän vuoden toimikauden virastolle, joka on kiinteä, ja olemme myöskin tarkastelleet viraston työtä viidennen vuoden jälkeen tältä, tällä kaudella. Kaikki nämä toimenpiteet minun mielestäni ovat johtaneet siihen, että olemme tehneet hyvää työtä siinä, että virastoa on valmisteltu siihen, että he pystyvät paremmin vastaamaan verkko- ja tietoturvallisuuden haasteisiin ja kyberturvallisuuden haasteisiin lähivuosina. Se voi auttaa myöskin unionia kehittäessään politiikkaa ja kapasiteetin rakentamisessa. Me olemme rohkaisseet myöskin yksityisen ja julkisektorin yhteistyötä, jotta jotta hekin voivat antaa panoksensa kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyötä. Sitten on myös enemmän joustavuutta ongelmien ratkaisussa. Ja, joten suosittelen tätä mietintöä teille. Grazie, komissaria eh, Kroes. Kiitoksia sitten komission edustaja Kroos. President, um, this, um... Kiitoksia puhemies. Tämä asetus osoittaa, että on vii viisasta, ettei koskaan anna periksi, jos on varma, että asiassa on järkeä. Ja senpä takia sanon, että tässä on tehty hyvää työtä parlamentin neuvoston ja tämän uuden asetuksen, enisasetuksen mm, tukemispäätöksen myötä on saatu uusi mandaatti, toimikausi. Tässä puhutaan nyt seuraavasta seitsemästä vuodesta. Ja kiitän sydämestäni esittelijää, edustaa Chichesteria ja varjoesittelijöitä myös. Tässä on tehty paljon työtä ja olen tietoinen siitä, että lista puheenjohtajista joka on, jonka esittelijä on myös niin maininnut, on ollut mukana näissä syvällisissä keskusteluissa. Komissio on maininnut, että on aivan kriittisen tärkeää, että ENISA jatkaa työtänsä kriittisellä ja tehokkaalla operatiivisella tavalla. Tämä on tärkeää todeta. Ja puhun, viittaan tässä nyt Euroopan hiljattain julkaistusta kyberturvallisuusstrategiasta. Me tarvitsemme Enisaa keskeisessä roolissa, jotta Eurooppa voisi taata verkko- ja tietojärjestelmien vakauden ja turvallisuuden. Ehkäpä Enisa aloittaessaan toimintansa ei ollut niin selvillä vesillä siitä, että mitkä sen tehtävä tarkkaan ottaen on, mutta tällä hetkellä on kristallin kirkasta tai tiedämme, että kristallinkirkasti ja enisaa tarvitaan. Tietenkin meidän täytyy päästä tämän menettelyn loppuun. Joskus menettely on hankala, mutta nyt olemme saaneet uuden mandaatin ja olemme siitä kiitollisia. Ja nyt voimme rakentaa tämänhetkisen menestystarinan pohjalta tulevaisuutta. Ja viittaan tässä myöskin pan-eurooppalaiseen kyberturvallisuusharjoitukseen, joka kattaa myös kolmannet valtiot, maailmanlaajuiset uhka-analyysit, parhaiten käytänteiden julkistamiset ja niin edelleen. Ja tietenkin Enisalla on uuden mandaattinsa myötä keskeinen rooli verkko- ja tietoturvatoiminnassa. Enisa on tulevaisuudessa tehokkaampi ja se on lähempänä sidosryhmiään. Ja kun puhutaan tehokkuudesta, niin tässä voidaan puhuta, puhua selkeästi euroista siinäkin mielessä, että Euroopan instituutiot ja myöskin yksityiset yritykset ja muut toimijat voivat saada enemmän hyötyä Enisasta. Ja odotan nyt todella innolla teidän loppuäänestystänne huomenna tästä mietinnöstä. Ja aivan lopuksi, tämän ensimmäisen kohdan lopuksi siis, toteaisin, että olemme todella kiitollisella mielellä. Enisalla on tulevaisuus ja me tarvitsemme sitä kovasti. Ja nyt meillä on selvyys myöskin siitä, että ketkä henkilöt Enisa-virastossa työtänsä tulevaisuudessa tekevät. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustajalle ja edustaja Haug ei taida olla paikalla, joten keskustelussa edetään ryhmien edustajiin. Joten seuraavaksi vuorossa kollega Eiler kaksi minuuttia EPPn puolesta. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, edustaja Chichester, hyvät kollegat ja muut. Enisa ei ole mikään itsetään tehty asia. Se on tehty pelkästään. Enisan oli tuloksena yhtenä suurista haasteista eurooppalaiselle sisämarkkinoille kansalaisten vapaus, turvallisuus, uudessa digitaaliajassa. Tämä oli se haaste. Mitä Enisa pitää tehdä ja pitää tehdä eurooppalaisella tasolla? Se pitää olla se asiantuntemus, että voidaan koordinoida yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, ehkä jotka ovat vielä niin pitkällä tässä aiheessa kuin olisi tarpeen, jotta asiaa voitaisiin todellakin tarttua. Periaatteessa Enisa on yksi rakennuspalikka strategiassa. Rakennuspalikka kyberturvallisuuskeskuksessa Europolissa ja myöskin niissä direktiiveissä, joita komission jäsen Kroos on tehnyt kyberturvallisuudesta. Parlamentti on niissä hyvin pitkissä neuvotteluissa viraston suhteen ottanut esille myöskin muita tärkeitä aspekteja liittyvät yhteiskuntamme kyberturvallisuuteen. No, perusasioissa ei ollut mitään ristiriitaa komission kanssa, joten kiitän erityisesti komission jäsentä tästä, että tässä on toimittu järkevästi ja strategisesti. Myöskin kiitän esittelijä Chichesteriä. Niin, toimipaikan suhteen kyseessä ei ole pelkästään organisaatiokysymys. Tämä on tärkeä osa koko, kokonaiskuvaan, että kyberturvallisuuden suhteen kastaa asia oikealla tavalla. Joten kiitän tässäkin myöskin edustajia sitoutumisesta. No varmaankin kyberdirektiivin yhteydessä tulemme jotakin keskustelemaan tästä, miten tulemme jatkossa käyttämään näitä välineitä hyväksemme. Tätä keskustelua tarvitaan vielä. Kiitoksia. Per il gruppo SD, ja sitten S&D-ryhmän puolesta Tsikau. Commissioner având în vedere importanța securității... Kun otetaan huomioon, miten tärkeää verkko- ja tietoturvallisuus on, niin Euroopan unioni tarvitsee pitkällä aikavälillä vakaan toimiston viraston tätä varten. Minä olen sitä mieltä Enisasta, että kaksi ja kolme artiklaa ovat kaikista tärkeimmät. Niissä nimittäin määritetään viraston mandaatti ja, peri- ja periaatteet ja toimivaltuudet. Kaikki oikeudelliset säännökset liittyen verkkojen ja tietoturvaan on otettava käyttöön. Lisäksi tämän viraston pitäisi pyrkiä parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia havaita mahdolliset ongelmat ja puutteet tietoverkoissa. Lisäksi tarvitaan itsenäinen ja riittävä budjetti ja kaikkien henkilöiden, jotka tuossa virastossa toimivat, olisi voitava toimia kunnolla. Haluaisin, että tämä virasto äh, säilyttäisi nimensä ja toimisi kauemmin kuin seitsemän vuotta kerrallaan. Kiitos. Kiitoksia sitten Alderyhmän puolesta edustaja Valean kaksi minuuttia. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Chichesteria hänen sitkeydestä ja päättäväisyydestään, sinnikkyydestään saadakseen aikaa todellisen keskustelun tästä mietinnöstä. Komission ehdotushan on jo vuodelta 2010, joten tämä tarkoittaa sitä, että neuvos, ne, neuvottelut ovat kestäneet kolme vuotta ja sen jälkeen sitten vasta äänestetään tästä onnistuneesta tuloksesta. Useinkaan ei tapahdu niin, että todellisia kysymyksiä käsiteltäisiin tavujen ulkopuolelta tai varsinkin niiden sisäpuolelta. Ja Chichester teki ehdotuksen tai komissio teki ensin ehdotuksen mandaatin pidentämisestä ja sitten kustannustehokkaimmasta ja avoimesta toimintatavasta. Eli Enisa asetus on, tai Enisa mietintö on nyt todellakin merkittävä, inspiroiva tapahtuma. Uusi yhteistoimisto Atenassa on kompromissi, jonka myötä pystytään houkuttelemaan korkeamman profiilin ammattilaisia tekemään työtä virastossa. Ja uudella mandaatillaan Enisalla on mahdollisuus luoda oma roolinsa näkyvämmäksi ja tärkeäksi toimijaksi verkko- ja tietoturvallisuuden alalla, jotta kyberuhat ja hyökkäykset voitaisiin tehokkaammin torjua, kuten näemme myöskin esimerkiksi USAssa tapahtuvan. Voimme olla varmoja, että lisäponnistukset ovat tarpeen. Eli vanhat tutut toimintatavat on syytä kyseenalaistaa täällä parlamentissa ja siitä pitäisi tulla tapa suorastaan, jos haluamme tehokkaammin toimivat Euroopan unionin toimielimet ja virastot. Kiitoksia ja sitten edustaja Andersdotter vihreiden puolesta. Yksi minuutti. Ehm, fru talman! Jag vill tacka föredraganden Giles Chichester för hans arbete. Och... Kiitoksia puheenjohtaja. Sen kiittää esittelijää Chichesteriä. Ja kiitän myöskin komission jäsentä Kruusia tuesta. Me olemme Enisan työstä huomanneet koko unionin alueelta tämä verkko- ja verkkotietoturvallisuudesta. Tämä on ainutlaatuista työtä. Tietenkin kun katsotaan toimipaikkaa, niin voitaisiin helpottaa työntekijöiden työtä, ja, mutta tämäkin Enisa on aika nuori laitos vielä, tässä ei tarkkaan kuka suojelee ketä. Täällä on paljon tiedon keruutehtäviä Enisalle, paljon asetuksia, jotka koskevat tätä aluetta, joten ehkä meidän pitäisi sallia Enisalle myös se, että se kasvaa tehtävänsä ja saa näin tehtävänsä hoitoon. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten QE-ryhmän puolesta edustaja Angurakis puolitoista minuuttia. Ja αποπροσανατολιστική διαμάχη για το αν η έδρα του ΕΝΙΣΑ θα είναι... Tämä keskustelu siitä, pitäisikö viraston sijaita Ateenassa, Kreetalla vai Haagissa, pitäisikö sillä olla kaksi toimipaikkaa ja niin edelleen, niin tässä viitataan tietysti taloudellisiin etuihin. Euroopan parlamentti on reagoinut tähän vielä voimakkaammin kuin komissio. Nimittäin Enisa halutaan korvata sellaisella elimellä, jolla on enemmän tehtäviä, myöskin poliisitehtäviä. Ja pitä, pitäisi voida kerätä siis tietoja, että voidaan torjua rikollisuutta kyberalalla – ja niin edelleen, jotta voidaan turvata tärkeiden viestintä äh, infrastruktuurien turvallisuus. Tämä kaikki tässä talouskriisin aikoina, jota käytetäänkin äh, tietyllä tavalla tekosyynä, pitäisi kuitenkin huomioida henkilötietojen suoja ja yksityisyyden suoja ja tämä vaikuttaisi pitkäaikaisesti sisämarkkinoihin. Me näemme jälleen kerran sen, miten Euroopan unioni toimii kansalaisia vastaan ja haluaa loukata kansalaisten oikeuksia ja vapauksia ja haluaa todella taistella kansalaisia vastaan jälleen kerran. Ja sitten edustajat Sukalas, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. En taida nyt ihan olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Mielestäni parlamentti ja komissio kumpikaan ei ole riittävän hyvin toiminut Enisan suhteen. Kuitenkin kyse on erittäin tärkeästä virastosta. Jo alusta asti oli aivan selvää, että Chichesterin ensimmäinen tavoite ei ollut vahvistaa Enisaa, vaan siirtää Enisa Kreetalta jonnekin muualle. Me siis katsomme, että että te jotkut katsovat, ettei tällainen keskeinen virasto voisi muka työskennellä saarella. Kuitenkin haluaisin kertoa, että Heraklionin yliopisto on kuitenkin Euroopan tason huippuosaamisen yliopisto ja kreetalaiset ovat aivan tottuneita käyttämään tietoverkkoja. On muun muassa Euroopan tietosuojavaltuutettu on ryhtynyt toimiin ja Enisankin henkilöstön suhteen ja kyse on ollut sellaisista toimista, että komission jäsen ei olisi pitänyt vain katsella tätä sivusta, ja minä äänestän kyllä tätä ehdotusta vastaan. Kiitoksia sitten edustaja Drutsas, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Enissä on tärkeä, tämän takia tästä tuskin tarvitsee enää mainitakaan, että se on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Mutta Kreikan hallitus on tällä hetkellä kovan paineen alla asiassa. Ja tämän takia on vaikea nyt sitten johtaa tätä laitosta, joka toimii periaatteessa kahdessa eri paikassa. Ja tässä syntyy taas se vaikea kuva Kreikasta. Totta kai me, olemme kyllä talousvaikeuksissa, mutta kyllä Herakli on parempi paikka tälle virastolle kuin Atena. Ja nyt juuri tämä yksityiskohta otetaan esille ja haluttaisiin siirtää virasto Ateenaan. Täällä on puhuttu kuluista, täällä on puhuttu matkustuskuluista. Ja tämän takia täällä nyt on kaksi toimipaikkaa, tämä varsinainen toimipaikka ja sitten sellainen sivutoimipaikka. No tietenkin on ikävää, mikä viesti tästä nyt syntyy sitten juuri finanssikriisin aikaan. No meillä pitää nyt olla rohkeutta että vastustamme syyttelyitä tuhlauksesta ja pysyä yhdessä toimipaikassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Van Nistelrooy, puolitoista minuuttia. Rapporteur commissaris, netverken... Puhemies, arvoisa komission edustaja, verkot ja tietoinfrastruktuuri ja näiden turvallisuus verkottuneessa tietoyhteiskunnassamme on keskeinen asia ja kyber, kyberrikollisuus on kasvava ongelma. Hollantilainen tutkimusinstituutti on laskenut, että omassa maassani pelkästään vahinkoja tapahtuu 10 miljardin euron edestä viime, vuositasolla. Itse asiassa viime viikolla ING-pankki oli, pankki oli tällaisen kohteena. Ja tämä tietysti myös vahingoittaa kansalaisten luottamusta järjestelmäämme. Enisa on hyvin tärkeä toimija EU-ssa. Verkkojen täytyy olla turvallisia, vakaita ja me voimme parantaa tilannetta yhteistyössä myöskin EUn jäsenvaltioiden ja EUn tasojen mm, valvojien ja toimijoiden kanssa. Europolissa Haagissa on avattu hiljattain kyberrikollisuuskeskus esimerkiksi. Kysyisin, että paljonko lisäkuluja koituisi eh, Enisan operatiivisen osaston siirtämisestä Ateenaan ja onko siihen olemassa tarvittavat rahat? Ja entäpä sitten viiden vuoden päästä? Kolmen vuoden päästä voisimme tarkastella tilannetta uudelleen ja parlamentti voisi tarkastella asiaa kriittisesti. Mutta se, että tähän toimenpiteeseen ryhdytään, ei ole välttämättä mikään pysyvä ratkaisu. Hyvä, että asiasta keskustelemme. Keskustelemme eh, tästä aiheesta, mutta vakava kysymys kuuluu, olemmeko riittävän varustautuneita eh, vastaamaan kaikkiin niihin haasteisiin, mitä edessämme tällä alalla on. Uh, Kiitos puhemies. Hyvä komission eh, jäsen. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on saanut päätökseen tämän pitkään kestäneen kolmikantaneuvottelut komission ja neuvoston kanssa. Tämä on todellakin erittäin tärkeä asia ja sen merkitys on kasvanut entisestään viime vuosien aikana. Meidän pitäisi hyödyntää koko digitaalisen talouden mahdollisuudet ja sitä varten tarvitaan näitä verkostoja ja tietojärjestelmiä. Meidän pitäisi päättää siitä, miten kyberturvallisuus voidaan ylläpitää ja kuka siitä vastaa. Olen iloinen siitä, että meillä on jo käsittelyssä komission ehdotus kyberturvallisuudesta ja parlamenttikin pääsee niihin sanansa sanomaan. Haluaisin kuitenkin, että Enisa-direktiivi olisi kunnianhimoisempi. Minä haluaisin, että Enisan toimivaltuuksia ei rajoitettaisi, jotta se voisi työskennellä paremmin kyberturvallisuuden alallakin. Joka tapauksessa tämä on hyvä tulos. Meidän pitää äänestää sitä ja katsoa, mitä jatkossa tapahtuu. Kiitos. Much. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Nyt ennen kuin aloitamme eh, ilman puheenvuorovarauksia suorittavan keskustelun, niin kertoisin, että ensimmäisenä puhujana on edustaja Nikolas. Internet Internet on kaikkien ikäluokkien tärkein väline kommunikoida. totta kai tämä turvallisuusasia koskee kaikkia ohjelmat, joita voidaan välittää meille ilman meidän tietoamme, ovat viruksia, joita hakkerit käyttävät isännän tarttamiseen. Jos ei ole tarpeeksi suojattuja laitteita, se sallii virusten levittämisen, joka parantaa työpaikkamme turvallisuuden. Tämän takia tarvitsemme tämän turvallisuusvälineen. Ja myös käyttäjien pitää tietää, kuinka käyttää näitä turvallisuusvälineitä hyväkseen. Tässä mielessä virasto on tarpeen. Se vaan pitää tietää, mitä toimivaltuuksia ja toimintamahdollisuuksia sillä on ja mitä tuloksia sen pitää sitten aikaan saada. Talouskriisin aikana meidän pitää katsoa myöskin turhia kuluja ja poistaa niitä, joten

perus, oikeusperusta. on tämän yksi ensimmäistä teksteistä uuden sopimuksen jälkeen. Ja, ja, ja tällä virastolla on yksi kotipaikka Herakloneissa ja toinen Atenassa ja minä puollan sitä. Haluaisin pyytää komissiolta eh, ennen kaikkea sitä, että eh, otetaan realistinen kotipaikka virastolle – Juuri tällainen virasto näyttää, miten absurdia on, jos virasto, jolla on tällaiset tehtävät, istuu, istuu kreikkalaisella saarella, jonne ei pääse esimerkiksi talvella kovin hyvin. Jos haluamme, että tämä virasto toimii uskottavasti, niin meidän pitää antaa sille kyllä välineet siihen, niin komission pitää antaa sille välineet siihen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten komission jäsen Cruz. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Puhemies, hyvät edustajat. Täällä otettiin esiin muutamakin virasto ja liitettiin niihin tiettyjä kysymysmerkkejä. Mielestäni minä osaan hollantia suhteellisen sujuvasti ja kääntäisin tämän tässä keskustelussa käytetyn sanonnan nyt siten, että pata kattilaa soimaa Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentilla on kaksi toimipaikkaa täällä Strasbourgissa ja toinen sitten Brysselissä. Ja parlamentti toimii ihan hyvin. Enkä minä ainakaan ole koskaan ajatellut niin, että parlamentti ei toimisi siksi, koska sillä on kaksi toimipaikkaa. No, Tästä huolimatta haluaisin korostaa sitä, että jokainen puhuja täällä tänä iltana varmasti tuntee ja tietää tämän viraston tärkeyden. Muutama edustaja otti täällä esiin ihan tiettyjä tapauksia. Me kaikki tiedämme, että virasto käsittelee vakavia asioita. Meidän tulee olla valmistautuneita ja tehdä työmme kunnolla Nyt näyttää siltä, että pystyisimme varmistamaan Enisan tulevaisuuden. Voimme varmistaa, että se pystyy täyttämään tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti. Ja siihen, siihenhän teidänkin kysymyksenne aiemmassa keskustelussa äh, minulle liittyi. Eli että kuinka veromaksajien rahoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. kuinka saadaan rekrytoitua tähän virastoon kaikkein lahjakkaimmat ihmiset? Se oli toinen kysymys. Tarvitaan rakentavaa yhteistyötä parlamentin, komission ja neuvoston välillä ja se on tässä nyt vaakalaudalla. Minä olen tänään onnellinen siitä, että toivottavasti nyt saadaan onnellinen loppu tälle tarinalle – Jotkut teistä ovat vielä epäröivällä kannalla ja siksi haluaisin antaa teille hiukan faktatietoa, jotta voisitte vakuuttua tästä asiasta ja siitä, että rahamielessä kokonaistehokkuus paranisi 50 prosenttia. 50 Enisan toiminta voi tosiaan parantua sen verran ja toiminnasta saadaan säästettyä jopa 320 000 euroa vuodessa ja tuon koko toimikauden aikana se on lähes 2,5 miljardia euroa. Tässä on kyseessä hyvin älykäs lähestymistapa ei nyt ymmärretä väärin, tässä ei ole kyse minun kehittämästäni lähestymistavasta. Tässä on ehdotus, jonka puolesta Enisaa lähdetään modernisoimaan ja toimintaa järkeistämään niin, että se toimii mahdollisimman tehokkaasti ja on yhteyksissä sekä tutkimuskenttään että muihin tärkeisiin sidosryhmiin. Me tarvitsemme tehokkaan viraston, joka hoitaa työnsä kunnollisesti ja tästä haluaisin vakuuttaa esittelijän ja varjoesittelijän ja ennen kaikkea varjoesittelijän, joka on täällä paikalla. Tällä tavoin Enisa pystyisi hoitamaan työnsä kunnolla nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos. Madam Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Ja lopuksi puheenvuoron saa esittelijä Chichester. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan ja haluaisin erityisesti kiittää heitä, jotka ovat minulle, minun kohtaani ystävällisiä ja ymmärrän kyllä myös ne erimielisyydet. Haluaisin korostaa, että että piti tunnistaa se, miten tärkeää verkko- ja tietoturvallisuus on. Niin siksi me pidimme tämän kuulemisen ja tilasimme uuden tutkimuksen. Herra Pasko mainitsi vuoden 2004 tutkimuksen, mutta me teetimme uuden tutkimuksen. Siitä saimme johtopäätöksiä. Kuulemisen viesti oli se, että me tarvitsemme kahdenkeskisiä kasvokkain tapahtuvia tapaamisia äm, syverikollisuusasiantuntijoille, näille teknisille asiantuntijoille. E, se, mitään, mikään ei voi korvata sitä, että tavataan kasvokkain, etenkin kun on kyse luottamuksellisista asioista turvallisuuskysymyksissä. Tämä oli tärkeä viesti kuulemisesta. Ja tutkimuksesta taas haluaisin kertoa sen verran, että saimme kuusi kohtaa ja kahdessa näistä ehdotuksista sanottiin, että EU-toimielevät ovat vaarassa. Eli EU-toimielevät eivät ole immuuneja. Tutkimassa annettiin 12 suositusta ja kahdeksan näistä on hyväksytty ja otettu mukaan tähän tekstiin. Tämä sisälsi myös sen, että virasto siirrettäisiin Ateenaan. Muutamia ei hyväksytty ja jotkut ehkä otetaan vielä mukaan. Pääasiana on se, että koko ajan me halusimme tehdä tästä virastosta tehokkaamman, kun se vastaa niihin haasteisiin, jota on nyt olemassa ja jota saattaa tulevaisuudessa tulla. Eli tälle virastolle pitää antaa lainsäädännölliset puitteet edetä ja ö, olla tehokkaampi. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu on päättynyt ja asiasta äänestetään huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistalla